Ja kuten täällä sanottiinkin, mitä hienosäädettymät nämä välineet ovat, sitä vahvemmin meidän täytyy omalta osaltamme torjua näitä käytänteitä. Me olemme kaikki huolestuneita, tästä, huolestuneita siitä, mitä ulkorajoillamme tapahtuu. Haluan varmistautua siitä, että että Euroopan unionin kansalaiset voivat olla varmoja siitä, että tämä uusi FADO-järjestelmä toimii. Jos ei, niin sitten täytyy löytää jotain muuta. Edustaja Zonsa, yksi minuutti. E, Kiitoksia paljon. Minä tuen voimakkaasti tätä, tätä mietintöluonnosta ja haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä. Luulenpa, että turvallisuus ehkä yleisin kiinnostuksen kohde koko Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, mikä on myös tärkeää on se, että kun me tuemme FADOa, niin me vahvistamme myös Frontexia, joka on hyvin tärkeä eurooppalainen eu virasto, jonka pitäisi toimia yhä paremmin kansalaiset koko mantereen turvallisuuden puolesta. Meillä on paljon huonojakin kokemuksia, kun ajatellaan sitä, että ei turvallisuutta kunnioiteta riittävästi ja nyt tällä hetkellä EU on rakentamassa omaa turvallisuuttaan niin kuin Puola. Puola on turvallinen maa ja Euroopan pitäisi olla sama mannerta ja minusta tämä projekti tähtää siihen. Thank you. I now, I now invite... Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Dalli, olkaa hyvä. Kiitoksia äh, tästä työstä, äh, arvoisa Rova Metsola, ja kiitän myös kaikkia jäseniä tästä keskustelusta. Kuten mainitsin jo aikaisemmin, tällaiset, äh, tämä FADO-järjestelmä auttaa säilyttämään korkean tason turvallisuuden unionin sisällä ja voimistaa valvontaa ja ulkorajojamme. Lopullinen poliittinen sopimus tästä komission ehdotuksesta edellyttää, että äh, tämä, takaa, äh, että tämä järjestelmä rupeaa toimimaan paremmin ja se vahvistaa meidän taisteluamme äh, identiteettivarkauksia väärännettyjä asiakirjoja vastaan. Se myös antaa niin kuin monet jäsenet ovat todenneet, antaa hyvän tietosuojaa ja, perus, ja, ja turvatoimet perus, perusoikeuksien osalta. Ja odotankin sitten, miten te äänestätte, ja toivon, että äänestätte tämän lopullisen kompromissin puolesta. Thank you. Now, uh... Kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä Metsola saa loppupuheenvuoron. Grazie al president. Kiitoksia puhemies. Ja kiitoksia komission jäsen Dallin Kuuntelin kaikkia puheenvuoroja tarkkaan ja haluaisin kiittää tästä lähes yksimielisestä tuesta tälle laille. Meidän täytyy nyt vielä korostaa, mistä on kyse. FADO on järjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita, kun ne jakavat keskenään tietoa. Meidän täytyy hyvin nopeasti jakaa kuvia näistä väärennetyistä ja aidoista asiakirjoista. Schengen-alueella on yhä enemmän havaittu näitä väärennettyjä asiakirjoja viime vuosina, erityisesti viimeisten vuosien aikana, ja siksi on erittäin tärkeää, että ryhdymme toimiin. Väärennysmetodit ovat muuttuneet ja sen tähden meidän täytyy aina olla yhden askeleen edellä niitä, joilla on ikäviä aikeita ja tällä tavalla voidaan tavata se, että paremmin suojellaan unionin ulkorajoja, turvataan ihmisten vapaa liikkuvuus, sehän on tärkeä periaate meille. Ja meidän täytyy myöskin helpottaa ihmisten liikkumista rajojen yli. Silloin kun heillä on aitoja matkustusasiakirjoja. Viranomaisten on pystyttävä tunnistamaan väärännetyt asiakirjat välineillään ja he ovat jo pitkään pyytäneet tätä, jotta he pystyvät tekemään työnsä. Siitä syystä tällä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia, kun ajatellaan ihmisten oikeuksien ja identiteetin suojelua. Ikävä kyllä, rikolliset väärinkäyttävät näitä identiteettejä ilman, että kyseessä olevat henkilöt edes tietävät, että heidän tietonsa on varastettu. Ja sitten vastaisin yhteen puheenvuoroon, vihreältä kollegalta. Olemme löytäneet tasapainon perusoikeuksien ja turvallisuuden ylläpitämisen välillä. No, tämä työ ei tietenkään lopu tähän, kun ajatellaan turvallisuutta tai maahanmuuttoa, mutta se, mitä nyt teemme, on tärkeä osa yhte- tätä toimintaa. Ja lopuksi haluaisin vielä vedota teihin kaikkiin ja pyydän, että olemme yhtenäisiä ja että äänestätte huomenna tämän puolesta. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavaksi esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat EUn rahanpesun torjunnan tilanne Luonta Leaks-tapauksen valossa. Muistuttaisin, että voitte pyytää puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa ja voitte esittää myöskin sinisiä kortteja. Ja ohjeet löytyvät täysistuntosalin sisäänkäynnistä. Ja sinisiä kortteja voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun poliittisten ryhmien edustajat ovat puhuneet. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa neuvoston edustaja valtiosihteeri Brnjac. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia, että saa neuvostokin saa osallistua tähän keskusteluun. Neuvosto, kuten parlamenttikin ja komissio, on täysin sitoutunut taisteluun rahanpesua vastaan ja terrorismin rahoittamista vastaan. Yhdessä olemme päässeet merkittävästi eteenpäin näissä asioissa, mukaan lukien rahanpesun vastaisen direktiivi ja sitä koskeva asetus kaikki nämä äskettäiset säädökset täytyy panna täytäntöön ja nämä äh, säädökset perustu, ovat, äh, totesivat, että luontavuoto oli todellakin äh, vakava tapaus eikä ainoa. Ja tämä kysymys on Tämä koskee myös EUn alueella toimivia vielä pankkeja, eli kaikkia sääntöjä ei ole noudatettu. Ymmärrän kyllä, että tämä tutkinta on päällä mukaan lukien sekä Angolassa että Portugalissa, joiden täytyy nyt noudattaa tätä kurssia. Viime heinäkuussa komissio julkisti neuvoston pyynnöstä tällaisen postmortum selvityksen viimeisimmästä, viimeisimmästä rahapesusta. Ja tuossa raportissa komissio totesi suuria ongelmia kun, mikä tulee tämän rahanpesusääntöjen täytäntöönpanoon Euroopan unionissa. Ja todellakin ei ole poissuljettu, että me tulemme näkemään <clears throat> samoja asioita uudelleen. Nyt kun katsotaan eteenpäin, on huolimatta näistä takaiskuista, meillä on syytä optimismiinkin on olemassa samaa, samaa tunnelmaa parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa. Enem, ja vieläkin lisäksi toteaisin, että on myös yhtä, yhteinen sitoumus puuttua tähän vakavaan ongelmaan, joka on rahanpesu. Ja nyt kun nämä strategiset johtopäätökset, joista, neuvosto teki viime syyskuussa, ja neuvosto kehotti komissiota, selvittämään tapoja, että voidaan voimistaa rahanpesun vastaista toimintaa ja, ja siihen liittyviä etuja ja haittoja ja perustamaan tällaisen tutkintaelimen. E, meillä, silli, meillä edelleenkin on tämä toimintasuunnitelma rahanpesun vastustamista, joka hyväksyttiin Kofinista 2018, joka on käynnissä, jota me jatkamme, jonka seurantaa me jatkamme. Ja <clears throat> tästä on aloitettu laaja keskustelu, että voidaan taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Arvoisat varmeetaarikot, ymmärrämme, että tämä on tärkeä asia ja meillä on nyt mahdollisuus edetä tässä ja voit, että voimme vastustaa parahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Ja tässä hengessä odotan komission tulevaa aloitetta ja ehdotusta ja komissio toivottavasti ottaa myös huomioon viimeisimmät opetukset Luondelinks-tapauksesta. Kiitoksia paljon. Thank you. Give... Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen Dalli. Thank you, President. Thank you, Kiitoksia puhemies, kiitoksia arvon ministeri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Komissio toteaa että tämä keskustelu on tärkeä ja on iloinen mahdollisuudesta selventää lähestymistapansa tiettyihin seikkoihin, niin kuin niihin, jotka ovat luonta liiksin ytimessä. Me olemme johdonmukaisesti korostaneet sitä, että rahanpesusäännösten parempi täytäntöönpano Euroopan unionissa ja vahvempi valvonta ovat tähdellisiä, jotta voidaan vahvistaa rahoitusjärjestelmämme kriisinkestokykyä. Meidän täytyy vakautoimme takia varmistaa rahoitusjärjestelmämme kestävyys. Tämä, tässä ei ole kysymys pelkästään yhden maan ongelmasta. Euroopan unionilla pitäisi olla nolla toleranssi likaista rahaa kohtaan. Olemme valmiita ja halukkaita käyttämään kaikkia käytössämme olevia välineitä täysimääräisesti. Tämän lisäksi olemme valmiita vahvistamaan näitä välineitä. Emme tule epäröimään ehdottaa lainsäädäntöön ja institutionaaliseen rakenteeseen muutoksia, jotta voidaan vahvistaa rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja äh, veronkierron vastaista taistelua. Joulukuun ECOFIN johtopäätöksissä tässä päätösten jälkeen neuvosto tulee hyväksymään uuden rahanpesu vastaisen toimintasuunnitelman, jossa varmistaa se, että pannaan täytäntöön kaikki olemassa olevat säännöt. Jäsenvaltion olisi pitänyt tammikuussa panna, siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä rahanpesudirektiivi. Ja tässä tuodaan omistajuutta myös kansalaisyhteiskunnalle, kuten esimerkiksi lehdistölle ja kansalaisjärjestöille. No, tällä tavalla voidaan myös parantaa yritystoiminnan kestävyyttä ja Nykyinen lainsäädäntökehitys, äh, lainsäädäntökehys yrittää varmistaa asianmukaisen tasapainon yhtäältä äh, henkilösuojan ja yksityisyyden suojan välillä ja toisaalta äh, sen osalta, että tarvitaan enemmän avoimuutta rahoitus- ja taloustoimissa. Kun annetaan mahdollisuus saada paremmin tietoa omistajuusrakenteista Euroopan unioni on saanut maailmanlaajuisesti kannustusta ja tunnustusta tästä. Tänä päivänä komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn kahdeksaa jäsenvaltiota vastaan, jotka ovat täysin jättäneet siirtämättä osaksi kansallista lainsäädäntöä tämän rahanpesudirektiivin. Mutta todellinen ongelma ei ole sääntöjen puuttuminen, vaan niiden täytäntöönpano kansallisella tasolla se on tällä hetkellä myös hyvin epätasaista eri jäsenvaltioiden välillä. Euroopan valvontaviranomaiset antoivat uuden uuden, uutta valtaa pankkiviranomaisille johtaa ja koordinoida rahanpesun vastaista toimintaa ja terrorismin rahoittamista. Mutta tosiasia on se, että vielä tarvitaan lisää toimia. Tässä täytyy puuttua rakenteellisiin heikkouksiin, jotka ovat yhteydessä jäsenvaltioiden välisiin sääntelyeroavaisuuksiin. Tästä tulee eurooppalainen lisäarvo Euroopan komissio haluaa työstää yhdenmukaista, kattavaa rahanpesun torjuntapolitiikkaa, joka perustuu olemassa oleviin sääntöihin ja johon tuodaan mukaan kaikki tarvittavat parannukset. Olemassa olevien sääntöjä voidaan vielä harmonisoida. Lainvalvontaviranomaisten välillä täytyy paremmin vaihtaa tietoja niin, että voidaan löytää ja saattaa tuomioistuimen eteen rikolliset. Me tarvitsemme siis harmonisoidummat säännöt, jotka perustuvat mieluummin asetuksiin kuin direktiiveihin. Ja Euroopan union tahto valvoa tätä paremmin on perusteltua. Tämä pätee niin valvontaan kuin rahoitustiedustelu yksiköiden koordinointiin. Meillä täytyy olla eurooppalainen valvontaelin mutta rakenteen luominen, sen ei pitäisi olla tavoite itsessään. Tämän valvontaelimen, oli se sitten uusi tai osa jotain jo olemassa olevaa, sillä täytyy olla selkeästi määritelty toimiala, valtuudet ja erittäin tehokas hallinto jotta me voimme saada Euroopan parlamentin tuen näille uudistuksille niin, että saamme tehokkaampaa valvontaa ja paremman täytäntöönpanon rakenteen, niin tämä on todellakin nyt tämä meidän kunnianhimomme ja tavoitteemme komissiossa. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien edustajat kansanpuolueesta. Edustaja Fabian, kaksi minuuttia. Ja vielen Dank, Herr Kiitoksia puhemies niin komission jäsen valtiosihteeri Luondalieks osoittaa jälleen kerran, että vaikka EU:ssa on nyt viisi direktiiviä rahanpesua vastaan, niin rahanpesu on erittäin houkuttelevaa edelleen. Ja meidän täytyy nyt miettiä, miksi näin on edelleen. No suuri ongelma on tietysti se, että näitä direktiivejä on pantu niin huonosti täytäntöön, viidennen direktiivin erä, vi, viimeinen täytäntöönpanopäivä oli tammikuun 10. päivä. Ja viisi jäsenvaltiota on täysimittaisesti pannut tämän täysimittaisesti täytäntöön 10 vain osittain, 15 vain osittain, ja lopuista ei ole mitään tietoa täytäntöönpanosta, ja on hyvä, että te tänään nyt sitten käynnistitte rikkomusmenettelyn näitä jäsenvaltioita vastaan. Mutta kun ajatellaan, miten käytännössä jäsenvaltiot toimivat rahanpesua vastaan, niin meillä on hienoja päätöslauselmia valtiovarainministereiltä, mutta se nyt on pelkkää sanahelinää. Jäsenvaltiot ilmeisesti eivät pysty tai eivät halua kuunnella mitään, mikä liittyy rahanpesun torjuntaan, mutta meidän täytyy nyt pohtia sitä, miten tämä ongelma ratkaistaan Euroopan tasolla. Ja kiitoksia puheenjohtajavaltion edustajat, että jälleen kuuntelette nyt minua. Niin, kyse on Euroopan rahoitusjärjestelmän koskemattomuudesta ja myöskin kansalaisten turvallisuudesta, koska rahanpesu ja järjestäytynyt rikollisuus liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti. Euroopan syyttäjän kautta voimme luoda viranomaisen, joka tuo eurooppalaisen ulottuvuuden rikoslainsäädännöllisiin kysymyksiin ja siksi pyytäisin, että jäsenvaltiot ovat mukana tässä yhteistyössä, jotta meillä olisi eurooppalaisia viranomaisia, jotta pystymme kunnolla saamaan tämän ongelman kuriin. Meidän ei pidä odottaa sitä, että viimeinenkin valtio on pannut kaiken täytäntöön. Se ei onnistu. Kiitos. On behalf of the group of the pro- ja sitten SND-ryhmästä edustaja Heinäluomu.

Edustaja Strugariu, kaksi minuuttia. Your microphone is not on. Thank you, I will speak in Romanian. Kiitoksia. Niin. Meillä on paljon sääntöjä, joita on hyväksytty tehokkaan, rahan, tehokkaan rahanpesun tehokkaan torjan, varmistamiseksi. Komissio on ryhtynyt rikkomismenettelyyn eri maita myös Romaniaa vastaan, koska direktiiviä ei ole siirretty osaksi lainsäädäntöä asianmukaisesti. Jotkut maat eivät ole neljättäkään direktiiviä siirtäneet kansalliseen lainsäädäntöön vuodelta 2017. No, viimeisimpänä meillä on nyt käsissä tämä Luonda Leaks-tapaus. Nyt me todellakin, hyvä komission jäsen, tarvitsemme hy- hyvän asetuksen, jolla voidaan torjua rahanpesua. Se on välttämätöntä. Direktiivi ei ole oikea väline. Meidän täytyy muuttaa paradigmaa. Toiseksikin meidän täytyy saada tietää, ketkä ovat todellisia edunsaajia rahoitusmaailmassa. Näin ollen avoimuus on aivan avainasemassa. Lainsäädäntö on tähdellistä Euroopan unionin jäsenvaltioille, ja näin ollen ei voida hyväksyä, että yksi eurooppalainen suuri konsulttiyritys, joka tekee yhteistyötä myös Euroopan unionin toimielinten kanssa, tarjoaa palvelujaan kolmansien maiden diktaattoreille ja auttaa niitä siirtämään varoja veroparatiiseihin verojen välttelemiseksi kyseisissä maissa – me tarvitsemme tällaista Magnitski-tyyppistä lainsäädäntöä, niin kuin jo joulukuussa vaadimme. Yhtä lailla täytyy korostaa sitä, että riippumattomat toimittajat ovat jälleen kerran Luondaliiksin kautta osoittaneet, miten tärkeää heidän työnsäkin on rahanpesun vastaisessa tar- ö, ö, toiminnassa. Kiitoksia. On behalf of the group of the Greens slash... Ja sitten vihreistä edustaja Giegold, kaksi minuuttia. Nyt kun seuraan julkista keskustelua tämän Luondelix-tapauksen paljastuttua, niin oikeastaan tulee aika epämukava tunnelma. Näyttää siltä ikään kuin tällaiset veroskandaalit olisivat jo tuttu juttu. Tämä, kiin, tämä äh, Tämä osoittaa, että suuri ylös toteaa, että politiikka on va- vailla valtaa ja kun kuitenkin veroja kierretään suurissa kaupoissa meidän politiikkamme ei saa koskaan loppua toimimasta epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja meidän demokratian puolustamiseksi, riippumatta siitä, kuinka vahtavia vastustajat ovat. Ei ole mikään sattuma, että Luanda Leaks-tapauksessa, niin kuten tässä on kysymys Portugalista. Jo, ja Football League-tapauksissa niin Portugali joutui korruptioskandaaliin ja mitä siitä seurasi? Se paljasta ja Pinto istuu vankilassa, mutta todelliset rikolliset jäivät vailla syytetoimia. Tämä sama, sama koskee Portugalia, jossa tuhansia kultaisia viisumeita kaupataan ja Madeirassa, Madeiralla on rakennettu veroparatiisi ja silloin ihmisen oikeuksia, poli, oikeuksia poljetaan ja tämä myös tätä eurooppalainen oikeus ei voi hyväksyä. Komission täytyy toteuttaa Euroopan oikeutta kaikissa jäsenvaltioissa ja sitten ei, ei, sen täytyy ryhtyä myös sopimusrikkomusmenettelyihin tarvittaessa. Ja samanaikaisesti kuitenkin Porto, Portugalissa on tehty, Portugalia rahoja ei ole peritty takaisin eikä syytet, syyllisiä ei ole, ei ole tuomittu. Meillä on, meillä on tässä todellinen ongelma ja komission täytyy ryhtyä viipymättä tällaiseen sopimusrikollismenettelyyn. Ja tulossa oleva uudistus, me tarvitsemme sitä, koska erityisesti tilintarkastajat eivät voisi enää tehdä bisnestä tällaisilla likaisilla rahoilla. Tämä ongelma ei ole vielä suinkaan ratkaistu. Meidän täytyy jatkaa sen selvittämistä. On behalf of the European Conservatives and... Ja sitten ECR-ryhmästä edustaja Kempa, yksi minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Tylko... Kiitoksia, puhemies Ainoastaan jos meillä on hyvin tiukat säännöt ja kovat pakotteet, ainoastaan ne voivat toimia rikollisia vastaan. Puolassa meillä on tällaisia sääntöjä käytössä syyttäjän ansiosta. Olemme torjuneet pesua hyvin ponnekkaasti ja olemme kokonaan uudistaneet järjestelmää ja näin hyvin nopeassa ajassa olemme pystyneet suojelemaan noin miljardia euroa vuodessa. Tämä on todellinen menestys ja tämä liittyy syyttäjän rohkeuteen ja oikeusministeriön rohkeuteen, jotka ovat halunneet torjua rahanpesua. Haluamme lisätä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja pankkien kanssa. Ja meidän täytyy torjua myöskin veroparatiiseja ja niitä tahoja, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä. Tällä tavalla voidaan tehokkaammin torjua rahanpesua. Ja yksi tärkeimpiä välineitä on viides rahanpesun vastainen direktiivi. Se on yksi elementti, jonka avulla voidaan vahvistaa järjestelmää ja parantaa yhteistyötä näitä ilmiöitä vastaan, jotka ovat erittäin vahingollisia. Green left. Seuraavaksi Gushmao Kuesta puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Luontoliiks-skandaali, siihen liittyy paljon kansallista vastuuta. Myös omassa maassani vuosien ajan poliittinen ja taloudellinen eliitti ei ole nähnyt mitään ongelmaa asian kanssa ja te, se on tehnyt yhteistyötä maan näiden syytettyjen henkilöiden kanssa. Ja myös Maltalla on toimittu niin. Siellä on aktiivisesti toimittu yhdessä koko rahanpesujärjestelmässä. Tämä pätee. Tässä tehtävänä nyt on EUn jäsenvaltioille, äh, EUn toimielimillä nähdä se, että jos on sellaisia jäsenvaltioita, joissa edistetään ja helpotetaan rah- rahanpesua, niin silloin Euroopan unioni täytyy estää, että tällaista tapahtuu. Tällaisten skandaalien jatkuva esiin tuleminen ja se, että ne jäävät ilman mitään seurauksia niille, jotka ovat osallistuneet rahan pesuun. Oli kyse valtioista tai eurooppalaisista rahoituskonsulttiyrityksistä, jotka tekevät yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja ovat myös mukana tällaisissa tällaisissa toimissa, jos millään tällaisella ei ole mitään seuraamuksia, niin ainut henkilö, joka nyt jäi tässä, joka sai vastuuni, niskalleen, oli Rui Pinttu, joka ilmoitti näistä väärinkäytöksistä – ja näin nähdään, että näistä skandaaleista seuraamuksia on vain niille, jotka eivät ole tehneet mitään väärää. Siinä olivat poliittisten ryhmien edustajat ja seuraavaksi puheenvuoron saa Pereira. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Rahanpesu on monisyinen Rikos, sillä luodaan omaisuutta, investoidaan, tuhotaan yritysmaailmaa ja taloutta. Rahanpesun torjunta on taloudellisesti äärimmäisen tärkeää ja tässä on kysymys myös oikeusvaltioperiaatteesta, usein myöskin ihmisoikeuksista. Rahanpesu vaatii päättäväisiä, vahvoja ratkaisuja. Jäsenvaltiot eivät kaikki ole onnistuneet viidettä rahanpesudirektiiviä panemaan täytäntöön. Tässä todella tarvitaan nyt vahvuutta, aivan niin kuin komission jäsen hyvin alussa sanoikin. Jäsenvaltioiden väliset erot avaavat ovea rikollisuudelle. Euroopan parlamentin täytyy erittäin päättäväisesti ja vahvasti vastata siihen, että tässä päästään direktiivistä kohti asetuksia ja me tarvitsemme lisää eurooppalaista valvontaa kun, silloin, kun kansalliset valvontaviranomaiset epäonnistuvat työssään. Edustaja Kinnici, yksi minuutti. Kiitoksia. Luanda Leaks-tapaus, johon liittyy myöskin jäsenvaltioiden toimijoita, osoittaa, että rahanpesun torjunnan pitää olla edelleen prioriteetti EU:ssa. Korruptio ja rahanpesu ovat tapoja, joiden kautta rikolliset toimivat Euroopassa, tunkeutuvat talouteen ja heikentävät vapaata kilpailua. Rahanpesu on yksi terrorismin rahoitusmuotoja, eli meidän täytyy vahvistaa eurooppalaisia rahanpesun vastaisia sääntöjä ja harmonisoida kansallisia lainsäädäntöjä. Meidän täytyy valvoa myöskin sitä, miten direktiiviä pannaan täytäntöön myöskin rikosoikeudellisesti. Ja oikeusviranomaisille pitää antaa täysi pääsy näihin tietoihin ja antaa viranomaisille valvontamahdollisuuksia hallinnollisella tasolla. Ja omasta maastani Italiasta meillä on tästä esimerkkejä. Ja meidän täytyy myöskin saada takaisin näitä varoja, jotka ovat noin yksi prosentti EUn budjetista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Guerreiro, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. luandalik selittää hyvin, millä tavalla eh, rahoitustalousmaailma osallistuu rahanpesuun ja rikollisuuteen. Tämä on nähty myös Portugalissa. Tämä ei ole millään tavalla kansalaisten hyväksymää, eikä, eivätkä he ymmärrä tätä. Tiedot ovat niin ilmiselviä näistä väärinkäytöksistä, että tässä täytyy toimia kaikissa jäsenvaltioissa. Luonta liiks osoittaa myös tutkinnan tärkeyden – Tässä täytyy taata se, että kaikissa maissa toimittajat saavat suojaa myös paljastaessaan tällaisia väärinkäytöksiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Ferreira, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Luontoliiksin tyyppiset rahoitusskandaalit mahdollistavat rahan pesua. Euroopan unioni on osoittanut, että edelleen sen toimintaa ehdollistaa, ehdollistavat vahvasti monikansalliset yritykset. Kaikki ponnistelut rahanpesun estämiseksi ovat estyneet. Mitä tulee julkisuuteen annettuihin lausuntoihin, niin aina sanotaan, että tässä täytyy toimia sääntöjen mukaisesti, mutta missään tapauksessa – ei voida hyväksyä hypo, tällaisia tekopyhiä toimintatapoja, vaan todella täytyy toimia kunnianhimoisesti. Rahan pesu ja veroparatiisien käyttö jatkuu edelleen, koska Euroopan unioni ei oikein ole ollut kiinnostunut puuttumaan veroparatiisien toimintaan. Kiitoksia. Muito obrigado, Ferreira. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Radev, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan tasolla meillä on tiukat säännöt. Äh, neljäs, neljäs ja viides äh, äh, direktiivi tältä osin. Näin täytäntöönpano määräaika oli tammikuussa, mutta edelleenkin ilmenee, että näitä sääntöjä ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja pankeissa. <clears throat> on huolestuttavaa, että meillä on tiukasti säännelty sektori ja meillä on välttämättömät tarpeelliset instrumentit, mutta siitä huolimatta tämä rahanpesu jatkuu ja mitään ei tapahdu ne eivät ole pelkästään ulkoisia uhkia. Rahanpesua tapahtuu eu ssakin samalla tavalla. Tämällä, tällä tavalla Euroopan finanssimarkkinat on alttiina terroristeille ja rikollisille. Ja tämä Luanda Leaks on mainio esimerkki tästä, miten, miten eurooppalaisen lainsäädäntö ei ole pantu täytäntöön. Ja tästä tässä kuitenkin voitaisiin raportoida näistä tapahtumista. Siksi tärkeimpiä asioita ovatkin varmasti se, että pidetään kiinni säännöistä ja pannaan täytäntöön ja valvotaan sitä. Ja tämä on tärkeintä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marques. Grazie, presidente. Mr. President, with this time... Puhemies, tässä keskustelussa puhutaan nyt näistä käytänteistä Euroopassa. Suuri osa me menee rikolliseen toimintaan. Transaktioissa on valtavia muutoksia. Digitaaliset transaktiot ovat yhä sofistikoituneempia ja asetukset ja viranomaisten toiminta on ollut riittämätöntä. Meillä pitää olla kunnollista valvontaa ja meidän pitää kunnolla määritellä laiton toiminta. Tarvitaan paljon enemmän yhteistyötä eri viranomaisten välillä jäsenvaltioissa ja meidän täytyy miettiä, millainen rooli eurooppalaisilla viranomaisilla on. Meidän täytyy varmistaa, että viranomaiset toimivat oikealla tavalla. Meidän täytyy myöskin vahvistaa lainsäädäntötoimintaa Euroopassa ja täytyy todellakin pohtia eurooppalaista asetusta tässä asiassa. Ja meidän täytyy saada mukaan pankit ja viranomaiset, ja siksi tätä taistelua ei vielä ole voitettu, eli jatketaan tätä taistelua. Kiitoksia, ja seuraavaksi edustaja Kaza. Grazie Presidente. Il Hasil tal siepa delit diffiċli biex Kiitos puhemies. Tämä rahanpesu on todella vaikea rikos. On sellainen rikos, joka on, jota on vaikea havaita. Ja äh, ja meidän pitäisi tämä kuitenkin sitten mahdollistaa tämän rikollisuuden jatkamisen. Ja komissio, joka on hyvin tärkeä tässä asiassa, ei ole kuitenkaan tutkinut sitä. Ja tämä sitten mahdollistaa sen, että syyllisiä ei saada kiinni, mutta tutkivat journalistit, joka murhatti, hän ei pystynyt enää jatkamaan tätä rikosta ja korruptiooloissa tätä voidaan jatkaa. Ja tämä vielä siinä tilanteessa, että, että että, eh, että eh, tietoa ei ole annettu ja tässä tar- oikeuslaitos ei ole toiminut. Meidän täytyy saada vapaat markkinat toimimaan ja meidän täytyy myös eh, Euroopassa toimia niin, että meidän täytyy olla vahvempia, meidän täytyy varmistaa, että kolmannet maat ovat yhteistyössä näissä tutkintatapauksissa, jotka liittyvät rahanpesuun. Ja meidän täytyy myös saada johtopäätöksiä ja seuraamuksia näille, jotka ovat syyllistyneet rahanpesuun. Me emme voi jatkaa tällä tavalla. Kiitos. Grazie Afna. Grazie mille, caro Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tan, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Kaksi miljardia on viety angolaisilta. Miksi Isabel dos Santosista tuli Afrikan rikkain nainen? Monet sanovat, että korruptiosta johtuen. Mutta hän käytti nämä rahat täällä. 50 miljoonan jahti oli Alankomaista ja hänen huvilansa on Lontoossa. Häntä ovat auttaneet ne, jotka ovat pesseet hänen rahojaan. Liechtensteinin pankit, Luxemburgin veroneuvojat, Amsterdamin trustit. Nämä auttajat ovat vapaalla jalalla ja Rui Pinto, eli tämän luontoliiksin paljastaja, on ollut jo vuoden vankilassa. Hän on väärinkäytösten paljastaja. Eikö häntä pitäisi suojella? Eli nämä ovat kysymykseni Euroopan komissiolle. Meidän täytyy havaita ongelma, ja tämä ongelma koskettaa myöskin meitä. Ja meidän pitää suojella niitä, jotka paljastavat näitä rikoksia. Eli meidän pitää torjua rahanpesua. Meidän pitää jatkaa tätä taistelua sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Dank. Grazie mille, caro collega. Kiitoksia. Ja seuraavaksi varapuhemies Karas, olkaa hyvä. Herra varapuhemies, hyvät naiset ja herrat. 2000 miljardia euroa menee vuodossa pesuun maailmalla, mutta me emme tarvitse pelkästään muita, katsella muita, pelkästään muita. Tämä ongelma ei ole pelkästään Euroopan unionin ulkopuolella. 110 miljardia euroa pestään Euroopan unionin sisällä. Ja siitä, oikein, sehän aika, aika lähellä Euroopan unionin vuosibudjettia. Siitä syystä onkin kysymys uskattavuudesta, kun me olemme kuitenkin oikeusyhteisö. On kysymys myös Euroopan demo, parlamenttisen demokratian uskottavuudesta. Se on, se on mieletöntä, että edelleenkin on olemassa ristiriita sitoumusten ja niiden täytäntöönpanon välillä jäsenvaltion tasolla on aina äh, sellainen tilanne, että neljäs rahanpesudirektiivi on jäänyt täytäntöönpanematta, vaikka viides on jo täytäntöönpantava. Edelleenkin tässä on äh, tällainen äh, reikä ja edelleenkin me tarvitsemme yhteistä rahanpesuvalvontaa finanssisektorilla me tarvitsemme eurooppalaista finanssipoliisia ja eurooppalaista toimintaa. Nyt meidän pitää tehdä se, mitä me olemme vuosia luvanneet. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Belka, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Panama Papers-keskustelujen jälkeen, LuxLeaksin jälkeen ja muiden jälkeen taas täällä ollaan puhumassa nyt Luandaliiksistä ja äh, Isabel Duchantosin äh, mahdollisten väärinkäytösten äh, väärinkäytöksistä keskusteleminen ei nyt ole niin tärkeää, kun meidän pitää hieman katsoa tässä myös Euroopan unioni. Dubaita, Dubai usein mainitaan laittoman vaurauden äh, kohdemaana, niin miksi se ei ole sitten tuolla mustalla listalla ei yhteistyötä tekevien maiden osalta? Pyydän komissiota, kysyn komissiolta, milloin se aikoo tarkistaa tätä Maltan rahoitusalan toimijat ovat auttaneet Tussantusia hänen toimissaan. Näitä porsaanreikiä on aika paljon nyt. rahanpesun ja veronkierron säännöissä täytyy puuttua näihin kysymyksiin. Me voimme syyttää Afrikan rikkainta naista, mutta me voin, meidän täytyy myös miettiä, miksi me Euroopan unionina edesautamme, helpotamme tällaisia väärinkäytöksiä. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhelistaa. Täällä on viisi puheenvuoropyyntöä ja voin hyväksyä ne kaikki. Ensimmäisenä Pietikäinen, yksi minuutti. Mehän tiedämme, että suurin syy tässä äh, rahanpesudirektiivissä on nimenomaan jäsenvaltioissa ja on huonoa täytäntöönpanoa, äh, riittämättömiä eurooppalaisia toimivaltuuksia ja valvontavaltuuksia, huonoa yhteistyötä, äh, finanssi, finanssitutkintasektorin osalta ja jossa voitaisiin kuitenkin asettaa standardit. Me tiedämme, että järjestelmä ei toimi, koska sitä ei ole tehty sellaiseksi. Ja tämä on se syy jälleen kerran, että minkä takia pitää muistuttaa siitä, miten tehottomia me olemme. Ja kuitenkin voidaan toivoa, että komissio pohtisi vakavasti sitä, että muutettaisiin tätä rahanpesudirektiiviä, että se olisikin asetus ja lisättäisiin merkittävästi läpinäkyvyyttä ja omistajuusrekisteriä <clears throat> lisättäisiin Euroopan valvontamahdollisuuksia ja sitten pistetään kuitenkin tämä järjestelmä toimimaan. Kiitos. Grazie mille, collega. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lopez Aguilar. Yksi minuutti. Por favor. Kiitoksia. Komission jäsen. Tervetuloa tähän keskusteluun, jossa puhutaan rahanpesun torjunnasta. Tämä oli mitään uutta keskustelua. Ennen Luanda Leaksia oli LuxLeaks, oli Panaman paperit ja meillä oli tutkintavaliokunta, jossa olin jäsenenä ja joka teki päätelmiä ja siitä, miten pitäisi toimia. No, nyt meillä on sitten viides rahanpesun vastainen direktiivi, joka vahvistaa läpinäkyvyyttä tilin osalta, koska kaikki nämä tapaukset, joista on puhuttu, pahentavat korruptiota. Ja Luandoliiks on tästä esimerkki, koska tämä liittyy Afrikan rikkaimpaan naiseen, Angolan entisen presidentin tyttäreen, mutta meidän pitää suojella väärinkäytösten paljastajia, koska ei voida sietää sitä, että on maita, joissa ei ole pantu täytäntöön tätä väärinkäytöjen paljastusdirektiiviä. Ja Äh, paljastaja on nyt vankilassa, kun hän ilmoitti näistä rikoksista. Ja rikollisten pitäisi olla vankilassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brutsinski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Keskustelussa on jo paljon tuotukin asioita esille. Jälleen kerran me täällä keskustelemme näistä vuodoista ja mietimme, onko rahanpesu sellaista, mitä tapahtuu vaan niin kutsutussa kolmannen maan maailman maissa, Afrikassa ja muualla – vai miten on? Investoidaanko näitä varoja myös täällä Euroopan unionissa? Meidän täytyisi nyt todeta erittäin selkeästi, että rikolliset ovat yhtä askelta edellä meitä, poliiseja, viranomaisia, jäsenvaltioita. Yksikään jäsenvaltio ei voi yksin puuttua tähän, jos koordinointia ei ole. Kuusi jäsenvaltiota halusi luoda rahanpesuvastaisen viraston ja voin myös todeta e, entisenä sisäministerinä, että omien, minun valvomieni e, yksiköiden menestys oli pitkälti riippuvaista yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja toimielinten kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Yyrik, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia. Ja, ja, kun puhutaan tästä äh, rahanpesulainsäädännöstä, siitä on tehty tiukennettu entisestään ja koskemaan myös kasinoja ja muita pelejä. Mutta tämän tyyppinen online-uhka on olemassa ja aika konkreettinen, koska siinä toimitaan globaalilla tasolla ja, ja sitä on aika vaikea selvittää ja valvoa ja kysyisinkin, onko lisää suunnitelmia tämän tyyppisten ilmiöiden vastustamisessa, jotka ovat kuitenkin rikollisia? Thank you. Grazie mille. Kiitoksia. Ja viime hetkessä tuli vielä yksi pyyntö, eli Manders, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Usein isot pankit auttavat rahanpesussa – ja meidän täytyy nyt sitten saada pankkien edustajat vankilaan sen sijaan, että he saisivat bonuksia. Eli tässä nyt ihan lyhyesti tämä. Kiitos. Kiitoksia, kollega. Eli tämä keskustelu päättyy tähän. Ja lopuksi tietysti puheen. Ja ai unohdin, niin suoka anteeksi. Tällä oli vielä Polchak pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Mr. Chair. Um, paní komisařko, tady jsme svědky mezinárodní zločinecké aktivity. Kiitos puhemies. Me näemme täällä <clears throat> kansainvälisiä rikostoimia ja samanaikaisesti meillä on vähäiset mahdollisuudet toimijasta vastaan. Se on aika ö, ö, turhauttavaa ja kiitän näitä rikosten paljastajia, paljastajia ja <clears throat> toimittajia, jotka ovat paljastaneet tämän, äh, tämän ongelman, joka on kansainvälinen. Samalla shokeeraa se, kuinka, millä tavalla eurooppalaiset pankkirakenteet ja uskottujen miehien rakenteet äh, ovat äh, pimentäneet näitä tai piilotelleet näitä rikollisia toimia. Ja tämä koskee myös Angolan rahoja. Meillä on viides rahanpesudirektiivi ja meidän pitäisi yhtenäistää täytäntöönpanoa ja meidän pitää antaa myös riittävästi toimivaltuuksia asianomaisille viranomaisille, että voidaan saada rahat perittyä, jotta ei tapahdu tällaisia uudestaan. Kiitoksia. Eli nyt voimme sitten sitten päättää keskustelun ja annan vielä puheenvuoron komission jäsenen Dallille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, komission puolesta kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että se on järjestänyt aikaa keskustella tästä tärkeästä ajankohtaisesti aiheesta ja että se on sitoutunut vahvistamaan entisestään välineitä, joilla voidaan puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin. Olen luottavainen sen osalta, että olemme jo todentaneet sen, millä tavalla varmistetaan se, että Euroopan unionin rahoitusjärjestelmiä voidaan tehokkaammin suojella. Olemme päättäväisiä, teemme päättäväisesti yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. On äärimmäisen tärkeää ottaa jo nyt käyttöön kaikki voimavarat niin, että varmistetaan, nyky, että nykyistä lainsäädäntökehystä pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja oikein. Ja tähän kuuluu myös väärinkäytösten paljastajien suojelu. Yhtä lailla, lailla täytyy antaa uutta pontta Euroopan unionin roolille niin, että varmistetaan tehokkaampi ja koordinoidumpi toiminta. Kiitos. Match. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt sitten puheenvuoron saa neuvoston edustaja valtiosihteeri Brnjak. Olkaa hyvä. Kiitoksia parlamentin jäsenet. Keskustelin tätä, seurasin tätä keskustelua ja kuulin myöskin, mitä komissiolla on sanottavana. Ja haluaisin vielä korostaa, että puheenjohtaja valtio pitää erittäin tärkeänä rahanpesun ja terrorismin torjuntaa ja odottelen yhteistyötä näissä asioissa. Puheenjohtajavaltio on valmis keskustelemaan näistä aiheista aina tarvittaessa. Kiitos. Hvala, grazie mille. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Ja meillä on pari ilmoitusasiaa. Edustaja Nikola Danti on lähtenyt SND-ryhmästä ja hän on liittynyt Renew-ryhmään 13. helmikuuta alkaen. Ja toinen ilmoitusasia, hyvät kollegat. Niin kollegat, Giegold, Karas, eli Renew-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle tietyistä päätöksistä, jotka muuttavat valtuuskuntien ja valiokuntien kokoonpanoa. Ja nämä muutokset astuvat voimaan 13. helmikuuta 2020. Seuraavaksi esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat pakolaisten humanitaarinen tilanne EUn ulkorajoilla. Ja on mahdollista puhua menettelyssä puhujalistaa ja voitte käyttää myöskin sinistä korttia joko perinteisen tai sähköisen järjestelmän käyttä. Säännöt löytyvät täysistuntosalin sisäänkäynnistä. Ja neuvostosta puheenvuoron saa valtiosihteeri Bönjak. Ja suokaa anteeksi, jos äännän nimen väärin. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, toista kertaa puheenjohtajuuskaudellamme meillä on mahdollisuus keskustella täysistunnossa pakolaisten äh, humanitaarista tilanteesta ulkorajoillamme. Tämä osoittaa, miten tärkeänä parlamentti pitää tätä asiaa ja neuvosto täysin tukee sitä. Puheenjohtajavaltiot valvoo jatkuvasti maahanmuuttovirtoja ja näin tulee tapahtumaan koko puolivuotiskautemme aina. Aikana 2019 vuonna on arvioitu, että no, 139 000 rajan ylitystä tuli ulkorajoilla, 6 prosenttia enemmän kuin 2008, 6 prosenttia vähemmän kuin 2018 Välimeren kautta kuitenkin tuloja oli 40 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2018. Itä-Välimeren Välimeren kautta tulevat, tulevien siirtolaisten määrä on lisääntynyt 50 prosentilla. Kreikan saaret ovat erityinen huolenaihe, niin kuin viime täysistuntokeskustelussa 30. tammikuuta totesimme. Siirtolaisten määrä ylitti 40 000 Kreikan saarilla. EU-Turkki-sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen ensimmäistä kertaa päästiin näin korkeisiin lukuihin. Kreikan hallitus on ryhtynyt konkreettisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Se on ilmoittanut kansallisesta strategista, jolla suojellaan alaikäisiä siirtolaisia ja myös Kreikka aikoo lisätä ihmisten siirtoa maantereelle. 2019 vuonna yli 39 000 siirtolaista on siirretty ja 2020 vuoden alusta siirto, siirrot ovat jatkuneet mhm. vauhdilla. Kakkois-Eurooppaan tämä myös vaikuttaa. 2019 Länsi-Balkanin reitiltä tuli yli 40 000 laitonta laitonta rajan ylitystä. Tässä on kasvua vuodesta 2018 vuoden 2020 alusta lähtien talviolosuhteiden takia paine länsi reitillä on vähentynyt, mutta sieltä tulee enemmän, enemmän, edelleen enemmän väkeä kuin 2018. Puheenjohtajavaltio tulee edelleen tarkkailemaan läheltä tätä maahanmuuttopainetta – ja arvioimaan koko Balkin, Balkanin alueen tilannetta erityisen keskittyen Bosnia-Herzegovina niin, että voidaan asianmukaisesti myös suojella alaikäisiä henkilöitä. Tilanne Bosnia-Herzegovinassa on edelleen hyvin haasteellinen, mutta viime viikkoina on tapahtunut myönteisiä asioita, koska asianmukaisia vastaanotto olosuhteita on pystytty luomaan. Sisäministeri äh, järjesti myös tärkeän kokouksen turvallisuusministerin kanssa ja tässä on äh, parannettu yhteistyötä avainalueilla, äh, nopeutettu takaisinotto, menettely sekä rajavalvontatiimit on luotu ja Bosnia-Herzegovinan äh, turvallisuusjoukkoja on käytetty myös rajavalvonnassa. Ministeriä aikoo myös tehdä yhteistyötä ihmissalakuljettajia vastaan. Ja tästä on keskusteltu myös Saagrebissa 24. tammikuuta epävirallisessa sisäministerikokouksessa. Äh, bosnia herzegovinilta puuttuu vielä tuhat rajavartijaa, jotta rajoja voitaisiin paremmin vartioida – 93 prosenttia bosnia herzegovina äh, varten hyväksytystä määrärahoista oli tarkoitettu humanitaarisen tilanteen parantamiseksi siirtolaisten keskuudessa, vain 7 prosenttia rajavalvontaan. Erityisesti kaikista heikommassa asemissa olevien tilannetta täytyy parantaa ja samalla etsiä pysyvämpiä ratkaisuja. Me tulemme myös edelleen tukemaan kaikkien kumppaneiden yhteistyötä Länsi-Balkanilla. Kokonaistavoitteinamme on varmistaa se, että siirtolaisvirrat rajoillamme niitä pystytään hallitsemaan hyvin ja että turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten oikeuksia kunnioitetaan. Uusi turvapaikkalainsäädäntö, joka äskettäin astui Kreikassa voimaan, sen, siinä virtaviivaistetaan niin turvapaikka kuin muutkin menettelyt. Palautustaso on aivan liian pitkään ollut jo liian alhainen. Se on tärkeä väline vahvuuttovirtojen hallinnoimiseksi. Kreikalla on kunnianhimoinen talo, tavoite palauttaa vuoteen 2020 loppuun mennessä 10 000 siirtolaista, mutta tässä tarvitaan myös hyvää yhteistyötä Turkin kanssa. Jotta tilannetta hallinnoidaan hyvin, on tärkeää, että Länsi-Balkanin kumppanit vahvistavat maahanmuuton hallintakapasiteettiensa ja myös käyttävät vapaaehtoista paluu, vapaaehtoisen paluun mahdollisuuksia. Olemme varmiita auttamaan maita näissä tehtävissä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Sitten keskisen välimeren reitti. Libyassa maahanmuuttajien tuota, siirtolaisten tilanne on heikentynyt, koska maan sisäinen konflikti on johtanut tähän. Maahanmuuttajien ja pidätettyjen turvapaikanhakijoiden tilanteen helpottamiseksi EU-jäsenvaltiot ovat lähteneet mukaan esimerkiksi EUn Afrikan Trust Fundin kautta. Ja nyt annetaan myös humanitaarista hätäapua aivan ennalta näkemättävällä tavalla. UNHCR on evakuoinut ihmisiä joko Nigeriin tai Ruandaan. Nämä tärkeät toimet vaativat lisätukea meiltä, eritoten kun ajatellaan Libyan tämänhetkisiä konflikteja.